Prima di dar via Ennen kuin aloitan täysistunnon, haluaisin tämän parlamentin nimissä ilmaista surun valitteluni perheille, niin uhrien perheille, jotka ovat kuolleet viimeistä terroristi